kaikkiaan. Muutoin käy niin, että, että Skinas ei selviä tässä salkunsa kanssa kun, tai amerikkalaisten Kinasten rinnalla, jotka sitten päättävät meidän elämäntavastamme. Kiitos. Grazie. Kiitos. Puheenjohtaja Keller, olkaa hyvä. Dear Commissioner Candidates. Hyvä komission ehdokkaat pyritte EUn, EUta johtamaan, joka lähti demokratia, ihmisoikeus, rauhan hanke, hieno hanke. Nyt jos siis katselemme ympärillemme, tuhansia hukkuu rajoillamme. Yli viisi naista joutuu tapon uhriksi, kumppani tappaa. Ja jotkut jäsenvaltiot etääntyvät oikeusvaltiodemokraattien perusarvoista, vapaudesta. Niin Monet kansalaiset ovat taistelleet niiden puolesta kuitenkin niin kovasti. Riski epäonnistua ilmastokriisissä ja näin asetetaan vaaraan tulevien sukupolvien eh, elinmahdollisuudet. Mutta unionissa on myös suuri mahdollisuus olla edelläkävijä ilmastonsuojelussa, olla innovaatioiden eh, ja visionäärien paikka manner, joka puolustaisi arvojaan ja ihmisoikeuksia kotona ja maailmalla. Nyt kysymys on siis, että oletteko te, uusi komissio, valmis täyttämään tämän potentiaalin? Pystyttekö kohtaamaan ympäristölliset, sosiaaliset ja demokratian kriisin haasteet, jotka meillä Euroopassa nyt on? Siihen vaaditaan rohkeutta, siihen vaaditaan vakaumusta ja kuulemisten aikana jo, joiltakin teistä olemme kuulleet äh, tätä vakaumusta, mutta ei kaikilta, että kaikissa aiheissa. Missä määrin esimerkiksi komissio äh, aikoo saada aikaan kunnianhimoisen ilmastonsuojeluohjelman, jos kauppa- ja maatalouspolitiikkaa ei muuteta? Jos siihen ei ole halua, ei tämä tule toimimaan. Vihreät iskuloiset eivät riitä. Tarvitsemme kunnianhimoisen mantereen, tarvitsemme kunnianhimoisen toimintaohjelman. Ja ilman maatalouspolitiikan perustavalla tuosta uudistusta ja ulkomaankaupan eh, kaikki ilmastopolitiikka jää puolivillaiseksi, eikä me siihen ole aikaa yksinkertaisesti. And let me point out some other joitakin muitakin ongelmia. On ennenkämätön tilanne, että yhden suurimman IT-yhtiön johtaja tulee sisämarkkinoista vastaavaksi komission jäseneksi, mukaan lukien digitaalitalous. Ja näin siis valvoo osa-aluetta, jossa hänen aiempi yhtiönsä on yksi suurimpia toimijoita. Me tunnustamme ja myös sen, että hän on itse tehnyt, mitä hän on itse tehnyt eturistiriidan pienentämiseksi, mutta eturistiriita on kuitenkin vastuualueella mukana ja tämä on suuri ongelma ja että digitaaliset digitaaliset markkinat olisi pitänyt ottaa vastuualueestaan pois. Vihreinä emme voi hyväksyä tällaista eturistiriitaa, jossa on vaarana EU-toimielinten maine. Toinen suuri ongelma piilee valitettavasti Unkarin komission jäsenessämme. Parhain terveisin lähetetty Orbanilta. Miten joku, joka edustaa hallitusta, joka koko ajan heikentää ja mur- äh, rikkoo EU-lakeja ja arvoja, miten joku sellainen voisi kertoa malli, jotka haluavat liittyä EU-hun, että ehdottomasti heidän täytyy noudattaa eurooppalaisia lakeja ja oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on kyynistä. Uskon, että tuskin mikään on enemmän eurooppalaisen hengen mukaista kuin integraatiopolitiikkamme. Ajatus siitä, että maat ovat halukkaita ja innokkaita liittymään EU-hun, liittymään meidän yhteisen unionimme, joka on perustunut, perustuu demokratian, vapauden ja rauhan varaan, se on se liekki, joka meissä palaa Euroopassa. Ja mitä näille maille kerromme, jotka eivät nyt ole halukkaita muuttamaan politiikkojaan, nimiään, me kerromme heille, että he eivät ole tärkeitä, heidän äh, äänellään oli merkitystä, heidän pyrkimyksensä ole merkitystä. Olemme tehneet tarpeeksi virheitä viime aikoina tällä alueella, ei tehdä niitä enää. President von der Leyen, we have raised those issues. Puheenjohtaja von der Leyen, olemme ottaneet näitä asioita koko ajan. Tämä ei ole uutta teille, mutta näistä syistä emme voi tukea mutta olemme, teitä, mutta olemme halukkaita tekemään yhteistyötä komission kanssa, jotta voimme vahvistaa eurooppalaista demokratiaa ja ihmisoikeuksia, jotta voimme pureutua ilmastokriisiin ja tukea eurooppalaista integraatiota. Aina kun te ja kollegion teette aloitteita tähän suuntaan, niin olemme mitä innokkaimpia tekemään yhteistyötä, tekemään äh, työtä kanssanne. Meissä löydät rakentavan kumppanin, mutta olkaa vakuuttuneita, että olemme myös kriittisiä, jos ette tee, niin varmasti näin käy. Ilmasto ei voi odottaa, nyt on aika tarttua toimeen. Ja toivomme, että tämä komissio yllättää meidät monin positiivisin tavoin. Ja tähän alkuun olemme, tällaisen olemme valmiit teille antamaan. Kiitos. ID-ryhmän puolesta edustaja Bardella, olkaa hyvä. Merci, Kiitos puhemies. Rova von der Leyen Euroopan kampanjan keskustelussa oikeisto ja vasemmisto pyrkii antamaan suuntaa Euroopan unionille, mutta nyt tässä on erilaisia etuja yhdistettyjä ja meillä on komissio, joka on vain edellisen jatkoa. Tässä vain kuin musiikin tuolit, jotka vaihtavat paikkaansa ja se ei johda oikeastaan yhtään mihinkään. Minun komission jäsen niin ei, ei pysty todellakaan muuta saada aikaan kuin sääntelyä Brysselistä käsin se, että nyt on poliittisia voimia mantereella, jotka edustavat kansakuntia ja kansalle olisi ehkä voinut muuttaa suuntaa niin, että se mikä oli aikaisemmin vallassa olisi täysin vanhankaista vapaa kauppaa, epäreilu kilpailu, lähetytyöntekijät, julkisten palvelujen vapauttaminen, federaalisen Eurooppa ja maahanmuuttokriisi. Todellakin te olette vaiennut näissä asioissa pelkkää teknokratiaa ilman henkeä, ilman rajoja. Jos ajatellaan eurooppalaisen elämäntavan suojelun komission jäsenen salkkua, ja siellä sosialistit ovat myös vahvistaneet, että voitaisiin eurooppalaista elämäntapaa edistää. Ja totta kai, mitä se sitten on, kun siinä edustetaan siis pelkästään maahanmuuton edistämistä. Tämä komissio varmasti kyllä täyttää oman tehtävänsä hienosti, eli siinä halutaan tukehduttaa vapaus ja historiallinen jatkuvuus Euroopan kansakunnissa. Ja totta kai Brexit olisi tilaisuus, että neuvosto voisi miettiä uudelleen sopimuksia ja saada aikaan kansakuntien Eurooppa, joka oli oikeudenmukaisin suojelema ja varsinkin demokraattisempi Juncker von der Leyen pelkkiä leikkejä, jossa mikään ei ole muuttunut. arvoisa Kiitos puhemies. Meidän kantamme tänään lähtee yhdestä tiedosta, siitä keskustelusta, jonka me olemme käyneet. Myös monista eri ohjelmista ja siitä suunnasta, mitä on nyt annettu tässäkin keskustelussa, on kuitenkin yksi lähtökohta, joka on jäänyt sivuun. Siellä ylkään korostettu Junckerin komission työ, se on tavallaan se kohta, jossa meidän täytyy vain arvioida kielteisesti, mutta jotka viiden vuoden aikana on poliittisesti toiminut niin hitaasti ratkaisuja etsittäessä, että joka kerta kun jotain on löytynyt, niin aina sitten ongelmat olivat jo muuttuneet. Eli siksi meidän täytyy miettiä myös tätä poliittista kysymystä, joka tässä taustalla on ollut, joka aina tulee vastaan uudelleen Eilen saatiin asiakirja Ranskalta ja Saksalta ja sitten se palaa vain aikaisempiin kuvioihin. Eli se Junckerin komission tapaan hoitaa asioita. Eli nimenomaan se kuvio, joka on johtanut kielteisiin tuloksiin. Ja sen päälle vielä toinenkin kysymys, joka sitä paitsi on aika tärkeä sekin tässä yhteydessä. Ne erot, joita on ollut eri poliittisissa keskusteluissa viime kuukausina, viime viikkoina Ranskan ja Saksankin kesken, e, e, ei vähäisissä asioissa ollenkaan, koska lähestymistapa on kovin erilainen, poleminen, kriti, kriittinen NATOa kohtaan, mutta ei se ole sama asia, rouva puheenjohtaja, täällä. Meidän täytyy selkeyttää tätä kantaa. Näissä asioissa me haluaisimme nyt komissiolta ja puheenjohtaja selkeitä kantoja. Ne ovat teemoja, joista komission puheenjohtaja pitäisi puhua myös ohjelmassa, joka pyrki katsomaan eteenpäin. Siellä on paljon suuria kysymyksiä, mukana, joita muuten on esillä, mutta täytyy olla myös realistinen. Miten? Mikä on tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto? Siis miten hoitaa? Miten päästään eroon päästöistä? Niin ei pelkästään ympäristö äärimmäisyyksiä voida ottaa tähän järkeilyyn mukaan, vaan täytyy myös jotakin lähtökohtia, jotka ovat paljon vahvempia. Niin jos ajatellaan kuinka paljon Euroopassa tuotetaan väestö 9 prosenttia, Yhdysvalloista ja Kiinasta tulee 30 prosenttia. Eli mikä on meidän teollisuuspolitiikkamme pyrkimys sitten, mikä on tavoitteenamme työelämässä ja, ja minkälaisia valintoja pitäisi tehdä näissä kysymyksissä. Ja talousarvio puolestaan sitten, MRK, voimmeko tehdä kaikkea, vihreän kehityksen ohjelma, maa, YMP, kehoisepolitiikka, siis miten, miten ne puutumme tähän keskeisen kysymyksen talousarviosta, mitä ehdotuksia saamme siitä. Ja myös ajatellen talousarvon teema ylipäätään, että vaarana on, että jälleen kerran joudutaan sivuraiteille, kun sinne tulee myös joillekin maille rankaisumekanismeja, kun tämä parlamentti on aikaisemmin seitsemän artiklan kohdannut tehnyt omat ratkaisunsa. Ne maat, kohdalla tämä on nyt aktivoitu, niin täytyy myös miettiä, koska siellä valitsijat ovat antaneet oman vastauksensa myös, myös komission pitäisi tähän puuttua, kuten parlamentti on puuttunut. Siinä me tarvitsemme myös selvyyttä. Kuten yhtä lailla haluaisin viimeksi ottaa maahanmuuttoteeman esille. Te viittasitte myös tähän dramaattisen tapauksen 39 ihmistä kuoli tuossa rekassa. Totta kai se aiheuttaa, antaa ehkä miettimiseen mutta 21. marraskuuta ja kuoli myös Välimerellä yli 60. Tuhansia on kuollut, mutta mikä on sitten strategia maahanmuutossa? Mikä on se politiikka? Mitä tässä luvataan? Lisää voimavaroja itse talousarviossa, jotta voitaisiin li- li- lisätä tätä rajavalvontaa vai niin, että todella vastuullisesti puututtaisiin kokonaisvaltaisesti tähän, niin että ratkaista nämä ongelmat niin että mistä nämä ihmiset lähtevät, eivätkö sitä loppuvaissa puututa aiheeseen. Ja todellakin näitä me haluamme käsiteltäväksi. Meidän ryhmällämme on selvä kanta näihin. Ja me kuulimme jo tästä, että kun ajatellaan meidän puoluettamme, niin meidän lähestymistapamme on realistinen. Ja me haluamme niitä asioita, kohta kohdalta käytävä läpi myös komissiossa. Toimintaa me haluamme ja siinä me osoitamme, mitä me pystymme toimimaan ja meidän panoksemme haluaa kohentaa tilannetta ja siinä me huomaamme kuitenkin, että tarvitaan myös strategiaa ja sitten jos jotain meidän kaltaistamme ei hyväksytä, silloin olemme vastustamassa. Kiitoksia. Edustaja Shirdevan. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Rova von der Leyen, meillä on ongelma tänään ja viime kuukausina te olette aina luvanneet kaikille kaikenlaista on puhetta investoinneista aina yhteen biljoonaan saakka. Ja on puhetta myöskin vihreästä kehityksestä, samaan aikaan puhutaan myöskin investoinneista talouden ja yhteiskunnan digitaaliseen muokkaamiseen. Mutta oletteko huomanneet ristiriidan kaikessa näissä lupauksissa? Miten te voitte tämän ratkaista? Miten te voitte panna toimeen poliittiset toimen tavoitteenne, jos te pidätte kiinni väärästä säästöjä leikkauspolitiikasta? Rova von der Leyen Teidän poliittinen ohjelman ei tule onnistumaan, jos ei lopeta säästöpolitiikkaa ja jos valtiot eivät jälleen pysty investoimaan. Ja Rova von der Leyen, toinen Eurooppa, toisenlainen Eurooppa on mahdollinen. Meidän näkemyksemme Euroopasta ja tiestä, jotka johtavat tähän toiseen Eurooppaan, niin ovat erilaiset. Sota, rauhaa ei saavuteta sillä, että tahdotaan varustamista ja ulkopolitiikkaa, joka on sotilaallista, sen vaan pitää lopettaa aseiden vienti ja, ja harjoittaa kansainvälistä aseriisuntaa. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, sitä ei saavuteta sillä, että vain säädellään työsopimuksia, vaan sillä, että viedään lävitse sitovia sosiaalisia standardeja, jotka suojelevat köyhyydeltä ja takaavat ihmisarvon. Ympäristön suojelu, siinä ei tarvita mitään kukkaisia puheita, vaan kunnianhimoista politiikkaa, jolla ra- rajoitetaan maan lämpeneminen 1,5 asteeseen ja vuoteen 2030 rajoitetaan päästöt 70 prosentilla. Veropetokset, joita harjoittavat suuret yritykset, ei lopeta sillä, että viitataan oecd vaan sillä, että tehokkaasti viedään lävitse yritysverotus ja suljetaan veroparatiisit ja ihmisoikeudet. Ihmisten elämää ei suojella sillä, että on tappavaa ulkorajoilla tapahtuvaa eristäytymispolitiikkaa, vaan sillä, että luodaan siviili meripelastusmissio. Vasemmistoryhmä Euroopan parlamentissa on voimakas, päättäväinen, luova, demokraattinen oppositio, joka, tämä minä lupaan teille, tulee teille ja teidän komissionille tulevina viitenä vuotena olemaan sellainen taho, joka seuraa toimintanne läheisesti ja tulee pitämään kiinni eurooppalaisten edustajia ja tulee toimimaan kurssimuutoksen puolesta. Kiitos. Sitten sitoutumattomista edustaja Begin, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puhemies. Komission jäsenet, kollegat, valittu puheenjohtaja. Eurooppa tarvitsee nyt välittömästi hallitusta. Me olemme jo menettäneet liikaa aikaan ja kansalaiset haluavat vastauksia, joita enää ei voida odottaa. Ei voi peitellä sitä, että koko joukkueen ei välttämättä sovi meille. Kuulemisissa me näimme myös valtavia turistiriitojakin ja liikaa muttia kuultiin, mutta me haluamme komissiolta pelkästään vain myönteisiä vastauksia niin, että on myös sisäisiä siirtoja ja myötä saadaan myös vakaussopimuksen muutoksia niin, että investoidaan vihreällä tavalla ja totta kai myös voidaan yrityksen suojella. Kiitos näiden painopisteiden. Te heinäkuussa saitte meidän luottamuksemme, mutta nyt kansalaiset haluavat nyt tiukkaa konkreettista toimintaa. On tuhansia työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkansa johtuu pelkästään siitä, että terästä tuotetaan liikaa. No, okei, sitten käytetään oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa myös teräksen kohdalla yhtä lailla kuin hiilen kohdalla ilmastonmuutos tuhoaa Italia. Meidän täytyy reagoida ja sitten poistaa vakaussopimuksesta myös uudelleenrakennusvarat myös vedenkäytön osalta. Lopuksi toteaisin, että viidentäinen liike arvioi joka tointa, jokaita päätöstä ansioiden perusteella ja meidän kyllämme ei ole mikään avoin valtakirja. Grazie. Kiitos. Edustaja Kaspari, puolitoista minuuttia. Hyvä komission puheenjohtaja, heinäkuussa alkun oli vakuuttavia. Tänään esititte vakuuttavan ohjelman, hyvin tasapuolinen ohjelma siitä. Onnittelut. Ja kun istumme täällä 30 vuotta muurin murtamisen jälkeen, niin voidaan edelleen kokea, että jossakin jäsenvaltiossa on korruptio kukoistaa, oikeusvaltion periaatteet ovat vaarassa, journalistien täytyy pelätä heti jopa murhataan. Olen teille kiitollinen, että viittasitte tähän täytyy todellakin toimia sen puolesta, että kaikkialla Euroopan unionissa ja sen ulkopuolellakin oikeusvaltio, vapaus ja rauha vallitsee. Kolmanneksi, puhuimme turvallisuudesta. EUn olemme luottaneet vuosia siihen, että Yhdysvallat pitää yllä turvallisuustakeensa, mutta valitettavasti kasvamassa määrin on niin, että se ei sitä kaikkialla enää tee. Sen vuoksi meidän täytyy huolehtia naapurustamme järjestyksestä itse ja varmistaa, että siellä ei sisällissotia syty, että satoja tuhansia ei kuole, ajeta pois, vaan että itse otamme vastuun siellä ja että asetette tähän painopisteen. Sitä tuemme. Sitten neljänneksi ilmastonmuutos. Olen teille kovin kiitollinen. Kyllä tarvitsemme vihreää kehittämisohjelmaa, mutta viittasitte myös siihen, että sen ei pidä olla yksipuolisen vihreä. Sitä kohtaa monilla on pelkoja tehtailla, maaseudulla he äh, tuntevat jäävänsä jälkeen. Viljelijöillä on pelko, että miten heidän pitäisi elintarvikkeet tuottaa ja saada nämä kaikki asiat yhteen. Sanoitte, että tämä täytyy tehdä kestävästi. Kaikki näkökohdat täytyy tuoda yhteen. Ei pidä pelotella ihmisiä, vaan voimme sanoa luottavasti ihmisille, että meillä on suunta ja suunnitelma tulevaisuuteen. Tästä olen teille kiitollinen ja olisin kovin iloinen, jos pääsisimme siihen, että meillä on avoin ja luottavainen Euroopan unioni ja komissio ja sen varo voisimme seuraavina vuosina rakentaa arvoisa puhemies puheenjohtaja von der Leyen, hyvät komission jäsenet, tämän päivän äänestyksessä alkaa uusi tie, mitä te esititte sitoumuksenanne, joita me kyllä voimme vakauksellisesti tukea. Huomisesta alkaen edellyttävät konkreettisia toimia, jotta voidaan kohentaa kansalaisten elämäntä. Ja me olemme kyllä lojaaleja, mutta myös vaativia siinä, kun me seuraamme ohjelman toteuttamista. Ja me haluamme nostaa rimaa. Euroopan viime vaaleissa kuitenkin oli myös nationalismi ja kansalaiset osoittivat, että vielä ehkä luottavat kuitenkin Euroopan hankkeeseen. Mutta tämä on nyt viimeinen kutsu ja meidän täytyy vastata heidän odotuksiinsa. Ja siksi puheenjohtaja von der Leyen ja komission jäsenet täytyy myös italialaisen sankarin sanoja noudattaa. Jos se onnistuu, Eurooppa hukkuu. Ja te mainitsitte joitakin haasteita. Minä haluaisin ottaa sille muutaman seikan. Kestävyyden, osallistavuuden, oikeudenmukaisuuden myös sosiaalisesti. Meidän täytyy siihen puuttua määrätietoisesti, yksiselitteisesti, että voidaan saada kaikki mukaan ympäristön ja yhteiskunnan kannalta. Ja se on ainoa vara, jotta voidaan saada aikaa kilpailukykyä, uusia laadukkaita työpaikkoja niin, että kukaan jää jälkeen. Ja tähän tarvitaan totta kai taloushallinnossa uutta lähestymistapaa, uutta kasvua ei pelkästään parametri voida mitata, vaan täytyy miettiä ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyttä ohjausjakson näkökulmasta. Ennen kaikkea, että voidaan toteuttaa tätä ohjelmaa, niin tarvitaan lisää varoja. Ilman varoja ja tästä eh, on pelkkää tyhjä puheita. Siksi SD-ryhmä tekee oman osuutensa. Me olemme valmiita tekemään työtä näissä kaikissa ilman, että säästämme voimiamme. Että joka päivä osoitamme kansalaisille, joita edustamme, että Euroopan unioni on paras tae myös tulevaisuudelle. Kiitos. Kiitos edustaja Sejourne, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä puheenjohtaja. Me olemme jo paljon keskustelleet. Te saitte enemmistön täälläkin joitakin kuukausia sitten, olitte kuulemisissa, me kuulimme myös kaikki muita komission jäseniä, ja te kävitte ryhmissä itsekin, ja jotakuinkin eri käsitykset käytiin läpi, en esitä mitään lisää kysymyksiä, mutta ehkä yhden huomautuksen kuten kaikki muutkin täällä. Me tiedämme, että me olemme nyt ratkaisevassa kohdassa. Minä kuulun sitä paitsi niihin, jotka ovat sitä mieltä, että tämä täysistuntos ei ole mikään iän, iän ikuinen. Meidän täytyy kantaa huolta toimielimistä me Euroopan unionista, jos haluamme eurooppalaisen elämäntavan säilyttää ja poliittisen rakennelmankin. Ja niin ikään olen sitä mieltä, että meidän komissiomme, tulevan komission, täytyy myös tarttua demokraattiseen prosessiin niin, että saadaan aikaan eurooppalaisia politiikkoja, ei pelkästään joitakin Euroopan komission pääosastujen pääjohtaja. Tässä oikeastaan osoitan sanani koko kollegiolle. Me tarvitsemme julkispolitiikan ruumillistumaan nyt Euroopassa. Että ollaan yhteydessä kansalaisiin ja vastataan siihen, mitä kansalaiset odottavat meiltä ja osoittivat, mitä halusivat myös vaaleissa. He haluavat tehokkuutta, tuloksia ja niin, että puhutaan painopisteistä ja tässä käännyn myös, kuten jo aiemminkin olen tehnyt, viitaten myös teidän ensimmäisen äänestykseen ja teidän henkilöstönne, niin en oikein ymmärrä objektiivisesti vihreät ryhmän kantaa tähän komissioon. Meillähän on nyt komissio, joka on kaikkein edistysmielisin, kaikkein ympäristöystävällisin kautta historian. Ja minä en kerta kaikkiaan ymmärrä näitä perustelujen etsintä, Jolova Keller. Ehkä voisi enemmän kertoa näistä perusteluista, mutta joka tapauksessa kiitos näistä keskusteluista, kiitos painopisteistä ja totta kai me äänestämme tämän komission puolesta. Kiitoksia. Hyvät kollegat, ennen kuin seuraava puhuja saa puheenvuoron, niin sanoisin, että aion suhtautua joustavasti puheaikoihin, mutta nyt on jo 12 puheenvuoropyyntöä menettelyssä puh- puh- puhujalistaa. Pitäkää siis pohjausta kiinni. En sano nyt tätä sen vuoksi, että nyt herrasmit teillä on minuutti aikaa, mutta voisitte johtaa esimerkillä. Yritän aina käyttää vähiä sanoja ja merkityksellisesti. Hyvää huomenta, kollegat. On ilolla täällä. Tohtori van der Leyen, Skotlannin kansallispuolue tulee tukemaan teidän komissiotanne tänään. Brexitin tilanne meillä kotona saa meidät miettimään asioita. On sanottava suoraan kuitenkin, että maailma on nyt erinäköinen kuin kun miettii sitä, että maa viedään vastoin se demokraattista tahtoa tästä kansakuntien perheestä, silloin katsoo tätä laajaa kokonaisuutta. Me tarvitsemme uutta dynamiikkaa Eurooppaan. Liian pitkään on ollut liian helppoa esittää Euroopan komissio jotenkin sellaisena, että se on irti todellisuudesta ja eikä huolehdi. Minä toivon, että te todellakin saatte uutta energiaa Euroopan unioniin. Ja puheenjohtaja, viimeisessä puheenvuorossani tässä talossa minä olen ehdolla Britannian parlamenttiin. Kun Skotlannin ongelmat eivät tule täältä, ne tulevat Britannian parlamentista. Ja jos minun täytyy lähteä tästä talosta, niin sanon kuitenkin, että Euroopan siunattu sukupolvi, teidän on vaalittava Eurooppaa. Tämä on upea saavutus. Kaikki ne virheineenkin. Älkää koskaan unohtako sitä, miten suuren projektin osa te olette. Tämä ei ole täydellinen, mutta älkää pitäkö sitä itsestään selvänä. Oppikaa meidän kokemuksestanne päinvastainenkin on mahdollista. Skotlanti viedään vastoin omaa tahtoitaan Euroopan unionista, mutta me tulemme palaamaan ja me luotamme teihin. Ja nyt minuutti, herra Kuinka paljon haasteita onkaan uudella komissiolla, mutta haasteisiin täytyy vastata ja vakavasti. Puheenjohtaja von der Leyen, te totesitte, että haluatte 30 prosenttia kasvattaa ulkopolitiikan meneviä menoja, mutta ei se riitä, että veronmaksajilta vain lisää haalitaan, jos kerran siellä on ihan toisenlaisia näkemyksiä eri valtioissa. Ja, ja todellako halutaan Barbarokselle uusi toimisto. Ja Timmermans haluaa myös Eurooppa, joka on kärjessä ympäristöasioissa, mutta jos kolmannet maat eivät tee omaa osuuttaan, eivätkä sitoudua, niin tässä tulee vain taakkaa yrityksille ja kansalaisille Euroopassa. Ja toivottavasti että saadaan enemmän sitoumuksia myös, joita komissio voisi käyttää, jotta voitaisiin arvioida, onko jokin hallitus, joka on demokraattisesti valittu, on sympaattisempi tai ei. Ja vielä yksi ajatus. Miten te voitte olla sitten komissio, joka on osallistava, jos olette hylänneet sen, että kun täällä on joitakin, jotka edustavat miljoonia kansalaisia, haluavatko myös keskustella menneisyyden kysymyksistä, lykkäytykö sitä tarvitsette? Mr. Zila, for one minute. Herra Zila, minuutti. Niin, puheenjohtaja Olette löytänyt tasapainon hyvin vaikeassa tilanteessa. Komission toimet on oikein hyvin jaettu. Tehtävä oli hyvin vaikea. voitte luottaa monen jäsenen tukeen ECR-ryhmässä myös tulevaisuudessa. Jos ympäristöpolitiikka ottaa huomioon kilpailukykymme globaalisesti, eikä heikennä sitä. Samaan uh, aikaan kuitenkin uh, meidän sanomme, että tuon poliittinen komissio on sen tärkeä katsoa, että vaihtaa on Jos me olemme sellaiselle tielle, yhteistyö sen sijaan, että uusia yhteyksiä itäisen uh, puolen aggressiivisessa maahan, joka on miehitön tosiaan muista maista, vain siitä, että nämä maat ovat päättäneet liittyä lännen suuntaan, on hyvin vaarallista, että täytyy todellakin pitää olla tarkkaavaisena geopoliittisen kehityksen ja tarkkaa mihin suuntaan mennään. Kiitos minuutti. Ja sen Hasikampi. Niin. Yritysten intressit ovat ristiriidassa ihmisten, luonnon ja eläinten etujen kanssa. Näin esimerkiksi on energian muutoksen yhteydessä tai siinä, miten hyväksytään myrkkyjä, joita käytetään maataloudessa tai geneettisesti muutettuja organismeja. On tärkeää, että Euroopan komission ovat riippumattomia. Miten on sitten mahdollista, että täällä on yhtäkkiä henkilöitä, joilla on tiettyjä rahoituksellisia etuja, jotka liittyvät kansainvälisiin yritykseen, kuten Monsanto tai maakaasuyrityksiin, yrityksiin, jotka käyttävät miljardia euroja saadakseen eurooppalaista politiikkaa muokkattua siihen suuntaan, kuin he pitävät sitä hyvänä. Ja ilmastokomission jäsen Timmermans esimerkiksi kiistää sen, että tietyt asiat ovat välttämättömiä, jotta voidaan pysäyttää ilmastonmuutos, vaikka ilmastonmuutos on nähtävissä. On todellakin suuri pettymys, että tämän komission kunnianhimo ei riitä siihen, että lajien monimuotoisuuden kriisi ja ilmastokriisi voitaisiin ratkaista. Siksi minun puolueellani on vähän luottamusta tähän komissioon arvoisa puhemies Minuutti ja sen Sinčić. Niin, Rouva von der Leyen, te esittelitte eri komission jäsenet komission kehumisen arvoisella tavalla. Ja haluatte saavuttaa äh, erinomaisia tuloksia. Sen vuoksi Kroatian näkökulmasta kysyn, Miksi Kroatiasta tulee tämä komission jäsen? Koska Kroatian kermahan on menettänyt miljoona kansalaista liittymisen jälkeen. Se on katastrofi. Slavoniassa viimeinen kuukauden, kuukauden aikana joka neljäs koululainen on menetetty tai opiskelija. Minun näkökulmastani ei ole järkeä siinä, että joku, joka niin vähän tietää demografisesta muutoksesta, hoitaa asiaa komissiossa. Teidän Berliinin näkökulmastanne asia on ehkä toisin. Se on käytännössä palkinto, jonka olette antanut Kroatian vallanpitäjille jotka ovat kuitenkin menettäneet niin paljon kansalaisia. Jos näin Kroatiassa jatketaan, niin sitten meillä on enää poliitikot ja eläkeläiset jäljellä. Ja sitten jos Yhdysvalta avaa ovensa, niin sitten loputkin vielä lähtevät. Miten tällainen valtio voi edes biologisesti selviytyä? Herra Halitski. Äh, puheenjohtaja, rouva puhemies, puoluevaltuuskunnan nimissä Euroopan kansanpuolueessa, mutta varmaankin enemmistö puolueellisesta yhteiskunnasta, joka kannattaa demokratiaa ja Eurooppaa, niin suuret, suuret toivet asetamme komission työhön, jonka äh, Rova esitteli, telitte kokoonpanon. Ilmastopolitiikka on tietysti tärkeää, koska ihmisiä huolestuttaa ympäristönsuojelu, mutta myös terveyskysymykset. Sen vuoksi niin suurella tyytyväisyydellä näemme painopisteiden joukossa sen, että täytyy tehokkaasti torjua syöpää. Se on suurin tappaja. Valistus on tärkeää, ennaltaehkäisy. Tarvitaan hyvä budjetti. Olemme käytössä sen suurentamiseksi, eikä pienempi, jotta voidaan luoda uusia työpaikkoja, jotta voitaisiin panostaa innovaatioihin, kasvuun, talouskasvuun, koulutusmahdollisuuksien laajentaminen on myös perustavanlaatuinen kysymys, jonka otitte esille useaan otteeseen. Komissio on perussopimuksen suojelija, arvojen oikeusvaltion suojelija. Se on perustavanlaatuinen asia. Kukaan ei voi asettaa itseään lain yläpuolelle kaikki hallitukset ovat tasa-arvoisia. Sen vuoksi toivomme aktiivisuutta tässä yhteisössä tältä osin. Edelleen olemme ylpeitä siitä, ettei kukaan sitä heikentäisi ja ylen katsoisi. For one and a half minutes, Mr. Stan... Puolitoista minuuttia ja sen Stanishev. Kiitos puhemies. Hyvä valittu puheenjohtaja, hyvät tulevat komission jäsenet. Tänä päivänä te saatte paljon laajemman vahvemman tuen SD-ryhmältä kuin heinäkuussa. Siihen on kolme syytä. Ensinnäkin, rouva puheenjohtaja, te sitoudutte vahvasti ja sitoudutte lupauksiin, jotta saadaan aika edistymielinen muutos Euroopan unionissa. Sosiaalinen, ympäristöystävällinen ja taloudellinen muutos. Kaikkien edistysmielisin poliittinen agenda on nyt komissiolta saatu ja meidän täytyy tukea sitä, mutta meidän ryhmämme on valppaana ja vaativana siinä, mitä tuloksia saatte aikaan. Ensin ne tulee vastaan MRK. Ilman rahaa ei politiikkaa voi harjoittaa. Ja toiseksi meillä on hyvä joukko sosialistisia komission jäseniä, joilla näkemystä, pätevyyttä ja energiaa saadaan tuloksia komissiota ei enää voina nähdä pelkästään kansanpuolueen reviirinä, jossa yksi puolue hallitsee politiikkaan. Kyse on politiikan ja päätöksenteon tasapainosta. Kolmanneksi, viimeisenä mutta vähimpänä, Euroopan kansalaiset eivät enää jaksa odottaa. He haluavat tuloksia. Viime vaaleissa osallistuminen oli korkeinta koskaan, mutta kansalaisten maltti on nyt koetuksella. Siis ryhtykää toimeen tästä päivästä lukien vai viisi vuotta teillä aikaa on. For one and a half minutes. Puolitoista minuuttia. Jäsen Bowden. Sorry. Ms. von der Leyen, commissioner... Ms. von der Leyen, komission jäsenehdokkaat, vei aikaa päästä tänne ja tähän liittyy monia kompromisseja, mutta nyt on ollut aika Euroopan tarttua työhön ja alkaa tuottaa lainsäädäntöä, josta hyötyvät kaikki eurooppalaiset. Rova von der Leyen, minä ihailen teidän tavoitettanne saadaakaan sukupuolisesti tasapuolarvoinen komission sen lähes saavutitte sen, mutta koskaan ei ole Euroopan huipputehtävissä ollut näin laajaa naisedustusta. Kiitos siitä, että se tämän aikaan. Nyt odotan samaa tasapainoa kaikissa Euroopan instituutioissa, kaikissa sen johtokunnissa ja kaikkien tär- kaikissa tärkeissä tehtävissä. Haluamme myöskin suurempaa vähemmistöjen edustusta kaikissa instituutioissa. Jos olen pettynyt siihen, että ei ole brittiläistä komission jäsentä teidän kanssanne tänään, tänään kuitenkin meidän lapsellinen hallituksemme on vahingoittanut meidän kansakuntamme uskottavuutta. Mutta vakuuttavan teille, että jäljellä olevat vielä mielletään terveet britit tulevat tukemaan teitä edelleen. Kokouksessamme ennen kuin me tuimme teitä komission puheenjohtajaksi, te kerrotte meille, että te kuulisitte eurooppalaisia brittejä, jotka ovat Euroopan myönteisiä kielestä ja Brexit-politiikasta ja usko että näin tulette tekemään. Eurooppa kohtaa vakavia haasteita, mutta on myös monia syitä optimismiin. Aivan oikein otitte prioriteetiksi ilmastokriisin, digitaalistumisen ja muuttoliikkeen. Oletan, että asioita tulee tänne tai meidän käsiteltäväksemme tapaus tapaukselta, ja tätä kautta Eurooppa saadaan parempaan tilaan kuin missä se tällä hetkellä on. Ulla von der Leyen, minä uskon ja toivon syvästi, että viiden kuluttua olen vielä tässä talossa näkemässä tulokset siitä työstä, jota lähdette tekemään tänään. Kuten Alin sanoi, tämä on kunnianhimoinen, upea projekti ja teidän kaikkien tulisi pitää sitä arvossa. For one minute, I give the floor to Madam. Minuutti ja sen Delpos Corfield. Euroopan demokratia on vielä nuoria, hauras, eikä vielä kypsä, eikä ainakaan federalistinen. Jäsenvaltiot valitsevat komission jäsenet ja hallitukset voivat itselleen lojaaleja komission jäsen ehdottaa, kuten Unkari ja Puola. Ja kuitenkin seitsemän artikla on nyt käynnistetty heidän kohdalla, näiden kohdalla. Ja nyt Unkarin lähettämä ehdokas pitäisi puolustaa perusarvoja myös uusissa maissa. Tämä on selvä provokaatio. Komissio on sitoutunut sanoissaan ainakin oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin. Aiotteko todella pystyä toimimaan myös jäsenvaltioiden paineesta huolimatta? Ja vaikka hallitusten välinen prosessi on edelleen vahva. Haluatteko palvella kansalaisia, eurooppalaisia arvoja kuin pelkästään jäsenvaltioita? Euroopan parlamentti on ollut myös tässä mukana ja huomannut, että liika eturistiriitoja monien jäsenten kohdalla, eikä välttämättä riippumattomuutta ole noudatettu riittävästi. Tiedän, että siinä urheana. Salkku ei, salkku ei ole muutettu viikkojen kuluessa. Täällä puhutaan väestöstä ja demokratiasta ja totta kai feminismi on heikolla näissä kysymyksissä ja Rova Suitsa, joka on vastuussa puolestaan Euroopan konferenssista, omassa kuulemisessaan, hän ei halunnut myös suuren muutoksen teoria ruveta hylkäämään. Oletteko te valmis takamaan feministisen osallistavan Euroopan, jotta voidaan perusvapaudet tätä? Kiitos. Madam, there is a blue card Teille on sinisin kortin kysymyspyyntö. Rova Delbos. Herra Otros on pyytänyt sinisin kortin kysymystä. Hyväksyttekö sen? Sanoitteko kyllä vai ei? Kyllä. Ei. Anteeksi, nyt olen hämmentynyt. Hyväksyttekö sinisen kortin? Ei ole pakko. Selvä. Herra Otos. Okay, let's move on. I did, let... No, mennään eteenpäin. Unohdetaan se idea. Kiitos nauruista, sehän helpottaa. Minuutti. Jäsen Kra. Kiitos puhemies. Otamme tiedoksemme, että tämä komissio todellakin on sellainen, että sillä on vasemmistoliberaali agenda, mikä on yllättävää ajatellen, mikä oli suunta kansallisissa vaalituloksissa, jossa kävi selväksi se, että halutaan konservatiivisempaan suuntaan painopisteeksi. On valittu ilmastopolitiikkaa, siis kysymys siitä, onko sadan vuoden päästä kolme astetta lämpimämpää. Tämä on aihe, joka ei todella kiinnosta ihmisiä ja valitsijoita. He ovat huolissaan muuttoliikkeestä, he ovat huolissaan työpaikkojensa turvallisuudesta ja kotimaan, kotiseutunsa tulevaisuudesta. Me uskomme, että tämä komissio varmankin tulee noudattamaan sitä, mitä tämän talon enemmistö pitää tärkeänä, mikä valitettavasti ei ole sitä, mitä ihmiset Euroopassa ja mitä kansakunnat haluavat. Siksi tulemme seuraamaan toimintaanne kriittisesti ja sanomme myös, että emme ole halua mitään vasemmistoliberaalin uskonnon ylipappeja, vaan haluamme sellaisia, jotka ovat yhteistä hyvää. Mä kuitenkin pelkäämme, että tämä komissio ei tule sitä olemaan. Mr. Epping, for one minute. Jäsen Epping, minuutti. Niin, puheenjohtaja. Vihreä kehittämisen ohjelma on suuri eh, kokeilu, johon komissio lähtee. 2050 pitä, mennessä pitäisi olla ilmastoneutraalisuus. Mikä on se hinta? Tähän mennessä kahden tunnin keskustelun jälkeen en ole vielä hintaa kuullut. Olen tarkastellut myös komission asiakirjaa, sitä luetaan niin kuin raamattua. Sieltä näkee luvun 575 miljardia euroa käytettäisiin vuosittain tavoitteen saavuttamiseen. 20 vuoden aikana tämä johtaa 11 500 miljardiin. Kolme kertaa Saksan bruttokansantuote. Varmaankin tunnette tämän asian. Yksinkertainen kysymys. Kuka maksaa viulut? Ik hoor niks, maar zal ik dan maar het geheim verklappen? Dat is de burger. De Mutta ehkä voisin paljastaa salaisuuden. Se on kansalainen. Hän maksaa laskun. Suuremmat energialaskut, korkeammat verot. Ja Alankomaissa voin nähdä, että kautta maan on kaikenlaisia protestoijia kaikilla aloilla, kun eivät näitä laskuja pysty maksamaan. Tätä voitte odottaa, arvo puheenjohtaja. Herra Epping, olisi sinisen kortin kysymys. Yritetään uudelleen. Herra Kukalikselta, hyväksyttekö? Selvä, okei. Okay. 30 30 sekuntia, olkaa hyvä. Mr. Epping, you refer to the cost of the... Te viittasitte uuden kehityksen, viiden kehityksen suunnitelman ohjelman kustannuksen 2050 mennessä. Hiljaiset tutkimukset osoittavat, että ilmastotoimittamuuden hinta olisi triljoneja. On teillä käsitystä siitä, mitä se maksaisi, jos ei noudatettaisi vihreän kehityksen ohjelmaa? Eh, wel. Eh, beste zou om dit Green Kiitos. No, parasta olisi tätä vihreän kehittämisen ohjelmaa muuttaa. Mielestäni ydinvoimasta pitää pitää kiinni. Se on yksi tärkeimmistä ympäristöystävällisistä energialähteistä. Tiedän, että monet salissa eivät ole samaa mieltä, mutta se on tärkeää. Täytyy pitää myös kaasusta kiinni. Alankomassa ollaan luopumassa, mutta se on ympäristöystävällinen polttoaine. Sitten on kysymys biomassasta myös. Biomassa ei ole niin vihreä kuin vihreät sanovat koska se on oikeastaan pahempaa kuin hiili. Ja nyt minu- minuutti, herra Arvanitis. Puhemies, teidän esityksen oli hieno. Me lupasitte kaikkia kaikille, ei toki aivan kaikille, vaan tietyille intresseille, tietyille poliittisille näkemyksille. Puhuitte Euroopan militarisoinnista, ympäristöstä. Meillä on täysin vastakkaiset käsitykset, ette puhuneet työntekijöiden oikeuksista, korruptiosta, ette vakuuttaneet meitä maahanmuutossakaan ja te edelleen haluatte tällaisen salkun eurooppalaisen elämäntavan suojelun, ette te kuunnelleet yhtäkään poliittista ryhmää, paitsi omaa puoluettanne, kuten Era Weber totesi. Kansanpuolue on nyt saanut oman puheenjohtajansa komission. Ei se niin pitäisi olla. Teidän täytyy pystyä myös kokoamaan yhteen voimia. Pestään eroon tästä vastakkainasettelusta. Toivon teille urheutta. Minute, Mr. Gianjoshi. Ja nyt minuutti, herra Gianjoshi. Kiitos puhemies. Rova von der Leyen, nyt kun oli vaikea koota tämä komissio ja tuli kielteinen viesti, joka liittyy siihen, että heitettiin sivuun järjestelmä komission puolesta valistamiseksi niin voi, mennä, pitää oikeastaan olla nyt iloisia siitä, että olette koonneet kollegioon ja, et, ja heidät on sitten todellakin kunnianmoisen ohjelman taakse, mutta jotta voitaisiin olla menestyksekkäitä, minusta täytyy olla, täyttää kaksi ehtoa. Ensinnäkin teidän täytyy saada uudestaan Euroopan kansalaisten luottamus vahvistamalla eurooppalaisia toimielimiä mukaan luettuna Euroopan parlamenttia. Ja minusta voisi olla hyvä alku se, että tutkittaisi niitä joitakin ehdotuksia, joita herra Weber teki puheenvuorossaan eilen. Toinen asia on sitten politiikka ja toimet. Sosiaalista pilaria pitää vahvistaa, ei pelkästään vähimmäispalkkaa. Palkkaerot pitää poistaa kautta Euroopan. Ilmastonmuutos ja oikeusvaltio ovat asioita, joissa pitää toimia. Ja pitää antaa vastauksia näihin kysymyksiin, jotta voidaan kohdata ne arvostelut, jotka usein ovat perusteltuja, joita esittävät populistit ja Eurooppa-kriittiset. Just want to make an announcement. Kiitos kollegat. Ilmoitus. Meillä on 15 ihmistä pyytänyt puheenvuoroa Catch menettelyssä ja jotta ollaan reiluja niitä kohtaa, jotka haluavat tähän mukaan, niin nyt tämä lista täytyy sulkea. Jotkut pettyvät muuten. Puolitoista minuuttia, herra Murishan. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia kovasti puheenmies. Puheenjohtaja Vodelai, tervetuloa uudelleen parlamenttiin ja ja on menestystä äänestyksessä. Hyvät kollegat, me olemme kaikki nyt pyrkimässä tarjoamaan parasta politiikkaa kansalaisille. Me olemme eri mieltä asioista, mutta sitä varten me täällä Euroopan parlamentissa olemme yhdessä komission kanssa. Yksi tärkeimpiä välineitä käytössämme on saada tuloksia, on Euroopan unionin talousarvio seitsemäksi vuodeksi. Puheenjohtaja von der Leyen, minäpä sanon, mitä Euroopan parlamentti nyt odottaa siinä. Me olemme kaikki nähneet, että euroopat menivät uurnille PK-yritykset, maanviljelijät ja muut haluavat lisää turvallisuutta, haluavat, että saadaan aikaan tuloksia myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja meidän täytyy olla rehellisiä ihmisten kanssa. Emme voi tehdä enemmän vähemmällä. Jos me sovimme, että Euroopan pitäisi enemmän tehdä, se tarkoittaa, että se sitten näkyy myös Euroopan unionin talousarviossa. Ja parlamentin kanta on selvä. Uudet haasteet tarvitsevat uutta rahaa puheenjohtaja von der Leyen, pyrkikää vakuuttamaan jäsenvaltiota neuvosto, että saadaan rahaa sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä ensin ja sitten toiseksi mihin pitää investoida. Meidän pitäisi pyrkiä löytämään tasapaino painopisteiden välillä, uusien ja vanhojen, koesio, maatalous, koska ne ovat olleet painopisteitä vuosikymmentä, ei se tarkoita, että ne ovat vanhentuneita. Meidän täytyy edelleen jatkaa investointeja sinne, mutta myös digitaalisuuteen, ilmasto ja niin edelleen. Ja lopuksi vielä aikataulusta. Talous on tärkeää, mutta nyt se on hyvin kiireellinen asia. Meidän täytyy yhteistyötä, että joulukuussa saadaan neuvostossa yhteisymmärrys siitä, mitä Euroopalta voidaan odottaa aloittaa, ja talousarviota niin ikään. Ei voida aloittaa luvuista keskustelemalla, se jakaa vain linjoja. Ensinnäkin poliittinen yhteisymmärrys siitä, mitä me haluamme, ja sitten panna rahaa sinne, missä odotuksemme ovat. Kiitoksia kovasti, olemme valmiita tekemään työtä teidän kanssanne. Madam Dali, for... Rova Dalli, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen iloinen, että nyt puhumme komission kanssa, joka on sitoutunut siihen, että painopisteeksi asetetaan vihreän kehittämisen ohjelma. Mutta sen ei pitäisi jäädä iskusanaksi, siitä pitäisi tulla realiteetti, jolla saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia kansalaisten elämään kaikkialla, riippumatta siitä, miten pieni tai suuri se on hiilestä irtautumisohjelman täytyy olla vakavasti otettava ja näin voimme parantaa kilpailukykyämme. Viher vihertämisohjelmassa täytyy uudistaa teollisen suuren elinkeinoelämän toimintatapoja ja sen pitäisi saada vallankumous aikaan toiminnassamme. Miten autamme työntekijöitä saamaan uusia taitoja ja miten koulutamme tulevaisuutta varten lapsiamme. Meillä on toimialoja ja yrityksiä, jotka ymmärtävät, että siirtymän täytyy tapahtua ja he odottavat toimijoilta selkeää sitoutumista. Ja S- ja D-ryhmälle vihertämisohjelma on mahdollisuus osa osoittaa, että uusi taloudellinen malli laittaa haavoittuvimmassa asemassa olevat politiikan keskiön. Se on mahdollisuus parantaa suhteitamme naapurimantereihin, kuten Afrikka esimerkiksi, jotta voidaan tukea kumppanuuksia ja tarjota puhdasta uusiutuvaa energiaa ja se on mahdollisuudemme suojella kaikkien kansalaistemme sosiaalista hyvinvointia. Olemme valmiit yhteistyöhön komission kanssa ja odotamme innolla sitä, että olisimme kumppanina tässä siirtymässä, että voimme konkreettisesti osoittaa kansalaisillemme kaikkialla, että EU-hanke on todellakin elävä ja toimiva. For one and a half minutes, Mr. As- Puolitoista minuuttia, herra Asmani. Yeah, thank you, uh, madam. Kiitos, puhemies. EU on kohtaamassa valtaisia haasteita tulevina vuosina. Jotkut niistä ovat uhkia, jotkut taas mahdollisuuksia. Me emme kuitenkaan voi olla toimimatta, kun on kysymys näistä haasteista. Meidän täytyy uudistaa Eurooppaa. Euroopan vaalien yhteydessä 60 sitten kävi silmeksi, että kansalaiset luottavat meihin, meihin kaikkiin. Vastineeksi he odottavat, että me saamme aikaan konkreettisia tuloksia. Tästä syystä Euroopan komission täytyy aloittaa työnsä mahdollisimman pikaisesti niin, että voimme saada toteututtaa lupauksiamme voimakkaasta Euroopan unionista, joka toimii ihmistemme hyväksi. Tehtävä edessä ei ole pieni. Meidän täytyy tarttua ilmastonmuutokseen ja varmistaa vakaa talous, jo meidän pitää olla innovatiivisia, meidän pitää toteuttaa digitaalinen agenda ja myöskin suojella oikeusvaltiota, saada muuttoliikevalvontaan ja taata turvallisuutta epävakaassa maailmassa – jossa me aina voi luottaa vanhoihin liittolaisiimme. Siksi kehottaisin, että uusi Euroopan komissio aloittaisi yhteistyön Renew Europe-ryhmän kanssa, jotta saamme aikaan niitä resursseja, joita tarvitaan vakaaseen, vauraaseen tulevaisuuteen. Rova valittu puheenjohtaja, teidän joukkojen kanssa on, olen iloinen nähdessäni tuon joukkojen kokoonpanon. Olen iloinen, että voimme aloittaa työn yhdessä uusiutuvan Euroopan hyväksi. Herra minuutti. Rouva valittu puheenjohtaja, kiitos painopisteistänne. kuulostavat oikeanlaisilta ja me olemme valmiita tekemään työtä niiden tiimoilta, mutta yhtä selvää on, että meillä on huolemme. Ja ne kuultiin Ska Kellerin puheessa, oikeusvaltioperiaate, sosiaalinen ulottuvuus sisämarkkinoilla – mutta myös se, että pakolaisia kohdellaan humaanilla tavalla Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella on omat huolensa olemassa. Siksi emme anna avointa valtakirjaa teille, mutta vihreinä me kyllä teemme työtä kanssamme vihreän kehityksen ohjelmassa, digitalisoinnissa sen takaamiseksi, että ne tiedonannot ja vihreän kehityksen ohjelmassa ehkä pari viikon päästä voidaan mennä pidemmälle niin, vielä pidemmälle kuin niissä hienoissa sanoissa, mitä on kuultu, vaan että se ainakaan lainsäädäntöä todellakin muuttaa meidän elämäntapaamme planeetan rajoissa. Siinä me haluamme taata, että se on myös teidän suuntanne. Me aiomme tehdä työtä myös lakien parissa, joita tulee sitten myöhemmin. Ja siinä voi, halutaan todellista toimintaa, ilmastolaki muun muassa. Ensi vuonna on viimeinen tilaisuus niin, että rima panna vielä korkeammalle ennen kuin pari sitten todellakin alkaa. Käytetään nyt tätä pontta hyväksi ja siinä teemme kyllä työtä kanssanne. One minute, Mr. Anneman. Minuutti, herra Annemans. Voisitut kollegas, eh, zowel met Juncker als met mevrouw von der Leyen. Niin, kollegat. Puheenjohtaja Juncker ja puheenjohtaja von der Leyen edustavat imagoa, joka on aika harmaa ja tylsä. mutta tämän ei pidä kadottaa näköpiiristä sitä, että hän edustaa hyvin vasemmistolaista politiikkaa. Hänen tehtävänsä on edistää federalismia, joka johtaa EUn loppu. Tämä on kovin ristiriidassa monien kansalaisten toiveiden kanssa toivomme, että pystymme vakuuttamaan teidät <clears throat> siitä, että näin ei pitäisi tehdä. Rouva Tämä on komission ainutlaatuinen tilaisuus. Yhdistynyt kuningasta lähtee tai yrittää lähteä. Laajentumistrategia on pysähtynyt. Euroopan elämäntapaamme on painen alla. Turkin uhka on edelleen myös meidän rajavalvontapolitiikkamme uhkana. Tosiasiat ovat selvät. Luottamus on nyt häviämässä, tarvitaan uudistuksia. Meidän tarvitsemme tätä komissiota tuloksien aikaansaamiseksi. Siksi te joudutte uurastamaan kovasti, että voidaan tämä hajautunut Eurooppa yhdistämään ja niin, että saadaan enemmistöjä agendan taakse, varsinkin tärkeistä kysymyksistä, kuin muun muassa elämäntavan suojelemisessa niin, että löydetään tehokkaita ratkaisuja myös sisäisen turvallisuuteen, maahanmuuton hallintaan ja talouteen. Ja meidän täytyy olla esimerkkinä ihmisoikeuksissa, meidän täytyy lisätä työpaikkoja kasvua ja meidän täytyy suojella ympäristöä taaten kuitenkin niin, että me voimme pysyä kilpailukykyisinä. Se on aikamoinen hanke, mutta tuota siinä onnistutaan. Nyt on suuremman tilaisuus saada myös nainen puheenjohtajaksi. Ja aikanaan todettiin, että koskaan ei saada uutta järjestys ennen kuin me tiedämme, mikä se on. Niin minä toivon, että te puheenjohtaja ja teidän tiiminne osoittavat meille joka päivä, että te olette nainen paikallanne muutoksen hyväksi. Teen yhteistyötä kanssanne ilolla. Thank you for one minute, Mr. Gushmo. Minuutti, herra Gushmo. Signora von der Leyen, esta komission... Rouva von der Leyen, tämä komissio ei vastaa Euroopan unionin ongelmiin. Kaikki, mikä on pahaa, ei muutu, ja kaikki, mikä ei muutu, muuttuu pahemmaksi. Politiikka, jota noudatetaan, on edelleenkin säästöpolitiikkaa ja valinta varapuheenjohtajaksi vastaa taloudesta on selvä merkki siitä, mitkä prioriteetit ovat. Meidän täytyy päästä eroon säästöpolitiikan paradigmasta. Kohesiopolitiikkaan tulee myöskin brutaaleja leikkauksia ja uusi komissio on jo ilmoittanut tukevansa tätä. te olette pyytänyt lisää resursseja uutta politiikkaa varten, mutta näitä, tätä ei vielä ole esitelty meille kuitenkaan, mitä nämä olisivat. Näyttää siltä, että kysymys on kaunis sanoista, mutta viime kädessä on kysymys vähästä. Pitäisi auttaa maita toteuttamaan äh, rakenneuudistuksia ja tässä kautta siirrytään sitten säästöpolitiikkaan. Useimmat tässä talossa haluaisivat tällaisen viiden vuoden istunnallisen jarrutuksen. Ei ole mitään toivoa, ei muutosta, ei mitään sellaista, mikä saisi tämän talon liikkeelle. Ms. Harris. Minuutti. Jäsen Harris. I would like to thank the President of the Commission. Haluaisin kiittää komission puheenjohtajaa siitä, että hän on henkilö, joka haluaa jäädä Euroopan jäseneksi. Selkeys on aina hyväksi ja tämä on aika järkyttävä paljastus ja tietysti tappio myöskin Brexit-asialle. EU on varoitettu, että ryhtyy oikeus toimii minun maatani vastaan siksi, että kieltäydymme nimeämässä komission jäsentä. Mutta mitä järkeä siinä? Me lähdemme joka tapauksessa. Meillähän on ollut jo Mendelssohn ja näitä muita, jotka ovat käyttäneet tilaisuuksia käyttää hyötyäkseen itse tästä 10 miljoonalla punnalla. He ovat todellisia federalisteja, jotka eivät missään tapauksessa toimimaan omien nimissä puolesta, vaan tulevat vain pöydästään noudattamaan sääntöjä, joten tämä ei mitä huolehduttaa. Minun maani päätös, joka vahvistaa sen, että me todellakin olemme lähtemässä Euroopan unionista, ja muistakaa, jos aiheutamme teille liikaa vaivoja, te voitte aina potkaista meidät pihalle ennenaikaisesti. Um. Um, Miss Harris. teitä saattaa yllättää se, että minäkin olen jäämisen kannalla. Ja toinen näkökohta, äh, käykö teille herra Smithiltä sinisen kortin kysymys? Herra Smith, 30 sekuntia, alkaa hyvä. Thank you, President. Uh, thank you, President. Kiitos puhemies. Rouva Harrisille kysyisin, niin että sehän on oikeuden velvoitte, koska me perustumme oikeuteen, oikeusvaltioon, että nimitetään myös komission ehdokas, koska me olemme nyt rikkomassa lakia, se on vastuutonta. Ja totta kai meillä on omat oikeutemme myös jäseninä, mutta ilmeisesti puolette sitä, että te luovutte itse palkastanne ja myös muista kulukorvauksista, jos ette ole tyytyväinen komissioon. Under UK law... Iso-Britannian lain mukaan emme voi tätä tehdä vaalikaudella, ja tämä on yksi syy tähän. Ja toinen syy on sitten se, että meidän täytyy vastata myöskin yleisölle Isossa Britanniassa. Me emme ole vastuussa EUn lainsäädännölle. Tämän teemme selvästi vuonna 2016, kun äänestimme sen puolesta, että eroamme Euroopan unionista, mutta kiitos vain. Madam Montserrat. Puolitoista minuuttia, Rova Montserrat. Kiitos puhemies, puheenjohtaja von der Leyen. Me toivomme, että komissio jatkaisi työtään vahvemman, yhtenäisemmän ja turvallisemman Euroopan puolesta ja voimakas, jotta se kasvaisi ja loisi työpaikka yhtenäisen Euroopan puolesta, jotta oikeusvaltio myös torjuisi nationalismia ja populismia, joka meitä uhkaa. Ja turvallisen Euroopan puolesta, että me, meillä on myös sellaiset rajat, että torjumme terrorismia, puolomme demokratiaa maailmalla, mutta yhtä lailla me tarvitsemme myös hyödyllisempää Eurooppaa kaikille kansalaisille. Me haluamme uudelta komissiolta, että Eurooppa on hyötynyt, että on nuorilla mahdollisuuksia, että yrittäjillä, pk-yrityksillä jatkossakin on tarjota työpaikkoja, koska työpaikka on paras sosiaalista politiikkaa, ettei kukaan jää jälkeen. Me haluamme myös torjua laitonta maahanmuuttoa. Me tarvitsemme myös maahanmuutto toki väestöhaasteeseen vastataksamme. Meidän täytyy kantaa huolta maaseudusta ja myös meidän kalastuksestamme ja maanviljelyksestämme. Jatkossakin meidän täytyy olla kunnianhimoisia, kun haluamme torjua ilmastonmuutosta, jotta voidaan suojella planeettaamme. Ja ennen kaikkea meidän täytyy olla johtoasemassa teknologia vallankumouksessa, digitaalisuudessa, niin että kilpailukykyisempi Eurooppa toteutuisi. Ja jos haluamme hyödyllisiä, meidän täytyy olla lähempänä ihmisiä, kansalaisia, tasa-arvoa. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa lähempää hallintoa kansalaisia. Vain yhdessä me voimme olla paras rauhan, vapauden ja tasa-arvon ja edistyksen alue. Olen vakuuttunut siitä, että uusi komissio ja sen puheenjohtaja on tehtävänsä tasalla. Saatte totta kai meidän valtuuskunnastamme täyden tukemme. For one and a half minutes, Madam Piri. Puolitoista minuuttia, Piri kollegat, puheenjohtaja ja puhemies. Vaalien jälkeen meillä on ollut pitkä ja intensiivinen matka, että olemme tähän päätyneet. Ja se, mitä pahoittelen, on se, että emme ole pystyneet toteuttamaan kärkiehdokaslupaustamme.